Arvon kollegat, voidaankohan siirtyä nyt seuraavan esityslistan kohtaan, eli EU ja Jordanian välistä assosiointia koskeva Euro-välimerisopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee EUn ja Jordanian poikkeussopimusta Jordanin osallistumista unionin ohjelmiin sääteleviin yleisiin periaatteisiin. Tämä on toinen kerta kun käsittelemme tätä asiaa, kyse on suostumusmenettely, eli meidän tulee vain myöntää tai suostua tähän tai jättää suostumus antamatta. Muutamia tarkistuksia on jätetty ja nyt annankin puheenvuoron esittelijä Anemi Neitsille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaankin äh, uskoisin, että meidän ei tarvitse pitkään tässä asiassa viipyä vaikka sinänsä tämä aihe on hyvinkin tärkeä, koska eh, toivon, että parlamentti noudattelee minun ehdotustani ja antaa suostumuksensa eh, pöytäkirja luonnokselle. Se tarkoittaisi sitä, että Jordania saa pääsyn Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden ohjelmiin. Tällä tavoin antaisimme vahvan viestin Jordanian kuningaskunnalle siitä, että me todellakin haluamme tukea heitä ja antaisimme myös viestin, joka kertoisi solidaarisuudesta tällaisena aikana, joka on kriittinen, kun katsotaan, mitä tapahtuu tuolla alueella. Niin kuin Puheenjohtaja sanoi, seitsemän tarkistusta on esitetty ja minun suositukseni on kollegoille, että hyväksytään kaikki näistä tarkistuksista paitsi neljä ja viisi. Minä haluan kiittää kollegoja, jotka ovat tarkistuksia esittäneet. Ja tällä tavoin he ovat edesauttaneet minun mietintöni laatimisessa. Kiitos. No. Paljon kiitoksia kollega Neits. Arvon kollegat, haluaako joku sanoa jotain? Edustaja Salafranka, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin vain kiittää Ruva Neitsiä. Minä olen oma poliittisen ryhmämme varjoesittelijän tilalla, Ruva Saifin tilalla ja hän haluaisi välittää kauttani, että meillä ei poliittisena ryhmänä ole mitään ongelmia hyväksyä tätä mietintöä. Minä en enää käy läpi mitenkään näitä tarkistuksia, mutta hänellä on sellainen vaikutelma, että koko mietintö on myönteinen ja äänestämme sen puolesta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. SD-ryhmästä, haluaako joku käyttää puheenvuoro tai liberaalien tai muiden ryhmien nimissä? Eipä näytä olevan puheenvuoropyyntöä, joten kollega Neitz, haluatteko sanoa vielä jotain? Eiköhän asia ole tällä selvä. To... Niin, uskoisin, että huomenna äänestys menee sujuvasti. Haluan kiittää kollegoita heidän panoksestaan. Paljon kiitoksia. Keskeytämme istuntomme hetkeksi ja sitten siirrymme äh, Saarov-palkintoehdokkaiden esittelyyn.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

Mrs. Nilsson is not The Greens, please. I have here Mrs. Nilsson, but is not here. Mr. je, please, oui, je remplace euh, Madame Nielsen qui doit arriver mais qui a eu un problème de train. Donc je la remplace au pied levé.